Hyväksytty. Ensimmäinen näistä asia on herra Messaurosilta. Annan äh, puheenvuoron esittelylle kaksi minuuttia korkeintaan. Aino. Thank you, President, and thank my colleague for warm... Kiitos puhemies. Kiitos kollegoille. Tervetuloa toivotuksesta. Tämä mietintö jotta päästään 97 Finin konvention säädösten, säädösten suhteen eteenpäin, niin tästähän ei ole keskusteltu täysistunnossa. Aivan lyhyt yhteenveto. Ehdotus mahdollistaa sen, että Finin yleissopimuksen osapuolet voivat määritellä siviilivastuun ja voivat näin liittyä tähän yleissopimukseen. Neuvoston sopimus ja jäsenvaltiot osapuolina ovat mukana tässä Viinin sopimuksessa, mutta jos ei 97 yleissopimusta ole vielä ratifioitu. Bulgaria, Tsekin tasavalto, Viro, Unkari, Liettua, Puola ja Slovakia eivät ole vielä ratifioineet. Tarkistus Viinin yleissopimukseen on päivitys niistä säännöistä, joilla vahvistetaan oikeutta saada vahingonkorvauksia muun muassa ydinonnettomuuksien yhteydessä. Näin ollen Viinin yleissopimus on hyvä asia, jotta voidaan varmistaa uhrien korvaukset unionissa. Neuvoston ehdotuksessa ehdotetaan, että annetaan lupa ratifioinnin suhteen vuoden 1997 yleissopimukselle. Sopimusten mukaisesti EU:ssa neuvoston päätös vaatii parlamentin hyväksynnän. Esittelijänä suosittelen, että parlamentti antaa hyväksyntänsä neuvoston päätökselle, jotta osapuolet saavat 97 pöytäkirjan ratifioiduksi ja päätökseen. Kiitos. Kiitos. Nyt äänestetään ehdotuksesta puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Sitten Rova Pietikäinen mietintö. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty laajalla enemmistöllä hyvin tehty. Herra Marinesku, mietintö sitten äänestys alkaa. Ti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty laajalla enemmistöllä. Onnittelut esittelijälle. Sitten herra Jadot puolesta. Non c'è non c'è il voto per appello nominale. Chi ha favore? Tässä ei ole äänestystä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Onnittelut herra Jero. Minulle on nyt kerrottu, että olikin nimenhuuto. Äänestyspyyntö, pahoittelen, täytyy toistaa tämä äänestys. Eli nimenhuutoäänestys herra Jadon mietinnöstä. Äänestys alkaa. Herra Jadon mietintö. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyvin laaja enemmistö puolesta onnittelut esittelijälle. On tullut puheenvuoropyyntö herra Golnicek Wikströmin mietinnöstä. Eh, Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Aivan lyhyesti haluaisin huomauttaa ennen kuin äänestämme Wikströmin mietinnöstä, jonka aiheena on Marine Le Penin parlamentaarinen koskemattomuus. Asianosainen sai tiedon äh, siitä, että aihe on käsittelyssä. Hän ei ole saanut mahdollisuutta käyttää puheenvuoroa kollegoiden edessä ja ei ole ollut mahdollisuutta käsitellä tätä aihetta niin, että kaikki voivat kantaa vastuunsa, eli nimenhuutoäänestys. Tämä menettely on samantapainen, mitä Neuvostoliitossa aikoinaan toteutettiin kuin mitä tämän tapainen parlamentti toteuttaa näinä päivinä. la procedura prevede che la discussione si faccia nell'ambito della commissione... mukaan keskustelu käydään oikeudellisten asioiden valiokunnassa, joten mitään outoa tässä lähestymistavassa ei ollut. nyt alkaa puolesta vastaan Hyväksytty. Sitten Regnerin mietintö puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Simpsonin mietintö puolesta blokki yksi puolesta vastaan tyhjää. Tämä tarkistusryhmä yksi on hyväksytty. Sitten äänestetään näin muutetusta ehdotuksesta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten päätöslauselma ehdotus. Päätös, ää, äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyvin laaja enemmistö on nyt tellut herra Simpsonille. Ja nyt sitten Savi Sartomast mietintö 11, tarkistus 11. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Sitten komission ehdotuksesta kokonaisuudessaan äänestyspuolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt annan puheenvuoron herra Simpsonille. Prego, onorevole Simpson. Thank you, President. Kiitos puhemies. Tästä mietinnöstä myöskin sen olevan ja kuunimietinnöstä haluaisin, ajatellen sääntöjä, kun me ly- lykäisimme äänestystä lainsäädäntöpäätelmasta ja palataan asian takaisin liikenne- ja ajatellen sitä, että päästäisiin ensimmäisen käsittelyn sopimukseen neuvoston kanssa. Vota, votiamo la proposta del collega Simpson. Chi a favore? Äänestetään herra Simpsonin ehdotuksesta puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Hänen ehdotuksensa on hyväksytty. Joten sen alavan mietintö 61. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 36. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 42. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Tarkistus 42. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten seitsemän tarkistusta liikennevaliokunnalta puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty, mutta tarkistetaan, jos haluatte. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 76 puolesta. Ei kun 75. Puhemies pahoittelee 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Check eh, sul due. Tarkistetaan tarkistus kaksi. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten ehdotus kokonaisuudessaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten annan puheenvuoron puheenjohtaja Simpsonille. Prego. Chairman, same. Puheenjohtajamies, sama pyyntö kuin edellisen mietinnön osalta, että tämä palautettaisiin matkailu- ja liikennevaliokunnalle tavoitteena päästä ensimmäisen käsitysopimuksen neuvoston kanssa. Simpson. hän herra Simpsonin ehdotuksesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten kuunin mietintö 102. Tarkistusta puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 41. Kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistetaan 37. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 113. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 117. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Satakahdeksantoista. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 118 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 114 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 119 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 110 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Johdantoskappale neljä puolesta vastaan. Tarkistetaan. Siis tarkistus neljä. Korjaus. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 115 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan tarkistus 115 puolesta. Anteeksi, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ette nosta käsiä kunnollisesti. 116 puolesta vastaan. Tarkistetaan 116. Avete Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten nimenhuudon äänestys ehdotuksesta muutettuna. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt annan puheenvuoron valiokunnan puheenjohtajalle. Niin, kolmannen viimeisen kerran pyytäisin, että parlamentti lykkäisi äänestystä lainsäädäntöpäätösohjelmasta ja palauttaisi tämän valiokunnalle, jotta voitaisiin neuvotella puheenjohtajavaltion kanssa ensimmäisen käsittelyn sopimuksesta. Allon Simpson. Herra Simpson ehdotuksen puolesta kolmen kerran vastaan tyhjää Eli kolmannen kerran hyväksyttiin herra Simpsonin ehdotus. Sitten herra Seber, hänen mietintönsä ryhmä yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten ehdotus muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nimenhuutoäänestys Lainsäädäntöväisellä esityksestä. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Laaja enemmistö puolesta onnittelut. Sitten herra Dorfman. 21 tarkistusta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 25 puolesta vastaan. Tarkistetaan tarkistus 25 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 23 puolesta Pyydän näyttäkää kädellä kunnolla 23 puolesta vastaan tyhjään. Taitaa olla sama kuin aiemmin, mutta tarkistetaan. Nimen äänestys 23 puolesta. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 5 raukeaa 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt ehdotus muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten nimenhuutoäänestys, loppuäänestys puolesta, ää, äh, anteeksi, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet. Nimenhuutoäänestys päättyy. Hyvin laaja enemmistö puolesta onnittelut. Sitten Donnellisin mietintö. Kohta 17 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kohta 18 erikseen puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Sitten koko ehdotus puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Onnittelut. Sitten Toijan mietintö. Kohta kolme. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kohta kuusi Kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 12 Pyydettiinkö tarkistusta kohdasta kuusi toinen osa? Selvä, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty kahdella äänellä. Kohta 12. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tarkistetaan. Toinen osa kohdasta 12 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 15. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan toinen osa kohdasta 19 Ehdotus alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmasosa puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan kolmasosa. Tark- äh, kohta 19 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 25. Nimenhuutoäänestys. Niin äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja approvato. 26. Prima... Hyväksytty. 26. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 29. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Erillisäänestys kohta 30 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan kohta 30 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 34 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 36 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta siis toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Koko lainsäädäntöehdotus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Onnittelut, herra Toija. Bartolozzi, Bartolozzi. Sitten herra Bartolozzi mietintö. Seitsemän tarkistusta, tai tar- puolesta vastaan tyhjää. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kota 21 osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 32 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 33 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 40 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 43 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty koko ehdotus puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Buon appetito! Oikein hyvää lounasta. Colleghe e colleghi, per cortesia, potete defluire? Kollegat, kohteliaisuuden nimissä. Dovremmo procedere alla dichiarazione di voto. Meidän täytyy nyt